on Rova Redingin mietintö palvelukauppasopimusta koskevista neuvotteluista. Rova Reding, olkaa hyvä. Monsieur le Président. Arvoisa puhemies, rouva komissaari, hyvät kollegat. Nyt kun on neuvoteltu jo vuodesta 2013 lähtien kahden kolmen maan kanssa, jotka edustavat palvelukauppasopimuksesta 70 prosenttia, niin TISA on aika tuntematon suurelle yleisölle, mutta mutta meidän pitää piakkoin asettua sen sääntöjen mukaan toimimaan. Oli sitten kyse meidän puhelimesta, luottokortista tai eri liikennekulkuvälineistä kun me surffailemme sosiaalisessa mediassa tai ö, sähköisessä kaupassa. Mikään digitaalinen sektorin osa tai kuljetuksen, liikenteen tai mm, rahoituspalvelujen sektori ei säästy tältä, eli meillä ei ole varaa virheisiin. Se on ihan oikein, mutta komissio on tässä vetänyt neuvotteluja EU-nimissä, niin parlamentinhan kuuluu valvoa. Niin komissio on hahmotellut hyvin selkeät suuntaviivat, ja niin kuin tämä mietintö, niin sitä siitä todistaa, josta teidän tulee äänestää tänä keskiviikkona, niin meillä on sellainen haaste, että täällä on nyt tiivistetty rivejä yli puoluerajien, jotta voitaisiin vähän linjata Euroopan kauppapolitiikkaa uusille raiteille sekä sisällön että muodon puolesta neuvottelujen puitteissa. Ensiksi muodosta. Tämä on todellinen katkos edelliseen pitkään neuvotteluja neuvottelut olivat pysähdyksissä. Vuoden 2014 vaalien jälkeen tilanne on muuttunut ja keskeiset poliittiset ryhmät ovat taanneet jatkuman neuvottelujen jatkumisen ilman taukoja ja myös on käyty tiivistä vuoropuhelua parlamentin sisällä. On järjestetty kahdeksan kuulemistilaisuutta valiokunnissa ja ulkopuolella on käyty keskusteluja kansalaisyhteiskunnan edustajien kanssa. Meidän pyydöstämme neuvoston mandaatti ja EUn sitoumukset ovat tulleet tunnetuiksi suurelle yleisölle ja haluan tässä yhteydessä kiittää komission jäsentä, että hän on auttanut meitä tässä työssä. Tämän mietinnön avulla voidaan mennä vieläkin pidemmälle avoimuudessa. Sisällöstä muutama sana muutos on aivan yhtä radikaali. Itse voin edustajana parlamentin jäsenenä sanoa, että meidän vastuunamme on, on rajoittaa, minkälaista tisaa me haluamme ja minkälaista tisaa me emme halua. Meidän viestimme on selkeä. Haluamme parempaa kansainvälistä sääntelyä, oikeudenmukaista ja tukevalle pohjalle rakennettua sääntelyä. Aivan täsmällisemmin tässä mietinnössä on sinisiä linjauksia, enemmän vastavuoroisuutta ulkomaisilla, ulkomaisilla markkinoilla, tele, televar, televiestinnässä, julkisissa hankinnoissa ja enemmän oikeuksia kuluttajille. Väärinkäytöksiä ajatellen verkkovierailua tässä ajattelen erityisesti enemmän etuja meidän PK-yrityksille ja enemmän osallistumismahdollisuuksia neuvottelupöydässä neuvottelupöytään, johon voisimme kuvitella saavamme Kiinan mukaan. No sitten punaiset linjaukset, punaiset viivat ovat myös yhtälukuisia audiovisuaalisten palvelujen pitää olla aivan yksiselitteisesti pois suljettuja tästä. Meidän sääntö, velvoitteenamme on säädellä. Meidän keskeinen oikeutemme on tietosuojaoikeus. Sitä ei saa lähteä muuttamaan. Ihmisten liikkuminen pitää rajata sillä tavalla, että voimme valvoa ammattikoulutuksen saaneiden ihmisten määräaikaista liikkumusta. Ja myös meillä on tässä offensiivinen ja defensiivinen näkemys, mutta ne ovat yhteydessä toisiinsa. Ei tässä voi olla minkäänlaista sopimusta ilman kunnon suojelua ja turvaa, eikä ole suojelua ja turvaa Irman sopimusta, jossa on kyse vain 25 prosentista kansainvälistä viennistä ja 100 000 miljardista eurosta, niin kyllä EU voi muuttaa tilannetta, kun se lähtee luomaan oikeudenmukaisia ja tukevampia kansainvälisiä kaupan sääntöjä. Hyvät kollegat, keskiviikkona teillä on mahdollisuus lähettää vahva viesti neuvottelijoille, jotta nämä neuvottelut lähtevät ja jatkuvat, lähtevät tästä taas hyvään suuntaan. Meidän yrittäjät yrityksiämme ajatellen, meidän kansalaisiamme ajatellen, heidän etujaan ajatellen. Jos te äänestätte mientiä vastaan, niin silloin te äänestätte status quo puolesta. Silloin ei ole sääntöä eikä vastavuoroisuutta. Jos äänestätte mietinnön puolesta, äänestätte muutoksen puolesta, toisin sanoen avoimuuden puolesta ja puolustatte meidän arvojamme, meidän etujamme. Kun äänestätte tämän mietinnön puolesta, silloin komissio <clears throat> on sidottu hyvin selvästi parlamentaariseen mandaattiin, eli kantakaamme oma vastuumme, joka meille kuuluu. Kiitos. Sitten annan puheenvuoron komissaari Malmströmille. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies. Hyvää iltaa. Hyvät näistä herrat. Komissio haluaa kiittää parlamenttia hyvin laajasta sitoumuksesta. Erittäin monet valiokunnat ovat mukana TISA-neuvotteluissa ja tietysti myöskin esittelijä. Kiitoksia oikein paljon tästä työstä ja kiitokset myöskin varjoesittelijöille. Tämä on tärkeää meille, että voimme varmistaa sen, että neuvottelemme eh, tästä lähes yhteistyössä Euroopan parlamentin kanssa. Tiedätte, että palvelusektori on noin 70 prosenttia BKTstä, mutta ainoastaan 25 prosenttia ulko, kau, ulkomaankaupasta. Joten tässä nyt pyritään vaikuttamaan tähän tällä TISA-sopimuksella ja avaamaan myöskin markkinoita EUn tuojille. Ja kuten nyt kun puhumme, niin, niin 23 niin VTO-maasta tapaavat neuvottelijat TISA-neuvottelujen parissa – ja myöskin tässä nyt syksystä lähtien on paljon edistytty ja toivottavasti voimme jatkaa näin myönteisellä tavalla. Minulla on ollut mahdollisuus tavata melkein kaikki ministerit, joiden maat ovat mukana Tisassa. Tapasimme Davosissa, katsoimme tilannetta, siellä oli hyvin myönteinen ilmapiiri ja monet maat halusivat päättää tänä vuonna nämä neuvottelut. Tämä on kunnianhimoinen realistinen tavoite, mutta meille tietysti sisältö on tärkeämpi kuin nopeus koska meillä on tässä kunnianhimoinen suunnitelma, niin pidämme erittäin hyvinä näitä suosituksia, joita parlamentti on tähän päätöslausuman luonnokseen esittänyt. Ja pyrimme ottamaan mahdollisimman paljon niistä huomioon. Niin kuin otatte tässä huomioon, tarkoituksena on saada integraal, sisä, sisäisemmät markkinat ja pyritään poistamaan olemassa olevat esteet kaupasta, jotka vaikuttavat vientipalvelujen palvelujen vientiin. Haluamme vahvan, avoimen, avoimet säännöt näissä tärkeissä kysymyksissä, jotka liittyvät TISAan. Tämä on myöskin tärkeää asia, kun ajatellaan monenvälistä kauppa-agendaa, varsinkin siinä kohdassa, missä monenvälisillä sopimuksilla on tärkeä rooli, joten me olemme täysin samaa mieltä teidän kanssanne siitä, että, ja tämä on myöskin minulle henkilökohtaisesti tärkeää, että osallistumisen pitäisi olla mahdollisimman laajaa TISAn puitteissa, jotta voimme päästä monenvälisyyden tielle. Kuten tiedätte, niin nyt 23 maata on osallistunut neuvotteluihin ja tämä edustaa 17 prosenttia maailmanlaajuisesta palvelukaupasta, mutta ovet pitäisi jättää auki myöskin muille, ei ainoastaan Kiinalle. Tämä vaikuttaa myöskin siihen kriittiseen massaan, jota tarvitaan, jotta tämä saadaan monenväliseksi. Tämä mielessä EU on pyrkinyt suunnittelemaan TISAn arkkitehtuuria siten, että se olisi täysin vastaava GATSin sopimuksen kanssa ja näin, että näin voitaisiin helpottaa tuota monenvälistymistä tulevaisuudessa. On hienoa kuulla, että Euroopan parlamentti on pyrkinyt tuota avoimuutta edistämään. Kiitoksia siitä ja pyrimme tätä painottamaan jatkossakin. Me nyt saamme kaikki neuvottelupaperit, niin kuin neuvostokin ja myöskin briefauksia saadaan noille sisäisille ryhmille, joita äh, Reding, Rova Reding tässä johtaa ja myöskin käymme dialogia kansalaisyhteiskunnan kanssa ja pyrimme saamaan kaikki raportit myöskin intranet, internettiin. Haluan vielä tässä ottaa huomioon joitakin huolenaiheita. Tässä tarkoituksena on saada horisontaaliset puolet äh, kaikkien hyväksymiksi ja että myöskin tässä pidetään ilon sopimuksista kiinni Tisan kohdalla. Mutta jos haluamme, että Tisa monenvälistyy, meidän täytyy pohjata se GATSin soveltamisalalle. Ja GATS ei sisällä tällaisia laajoja poistoja tai muita, muuta lainsäädäntöä, joka koskettaa myöskin muita maita, jos ne haluavat liittyä TISAan. Ja niillä on vaikeuksia myöskin päästä tähän, mutta se ei kuitenkaan poista sitä, että voimme muilla osa-alueilla tehdä, tehdä näiden maiden kanssa yhteistyötä, jos ne noudattavat ilon yleissopimusta. Ja sitten toinen, ja tämä on tärkeää, työoikeudet, kulttuuri, tämä on tarkoitukseni ja myöskin koko tiimin tarkoitus varmistaa, että me voimme täällä Euroopassa päättää siitä suojelun tarpeesta, jonka haluamme saada. EU ei koskaan tule luopumaan siitä keskeisestä roolista, mikä paikallisen alueviranomaisilla on julkisten palvelujen tarjoajina, niin kuin EU-sopimuksissa taataan. Tämä on lähestymistapamme ja näin se tulee olemankin. Tiedän, että tässä ei suositella rajat yli, yrittävälle palveluille kovinkaan paljon ja pyrimme tässä varovaisuuteen, varsinkin esimerkiksi rahoituspalveluissa, mutta esimerkiksi digitaalipalvelujen kohdalla – koska tässä on hyvin paljon potentiaalia, varsinkin meille tämä on hyvin tärkeä. Tämä rajat ylittävä puoli on niin tärkeää, että EUn etujen mukaista ei ole rajoittaa sitä. Sitten tietosuoja on EUn perusoikeus, TISA ei vaarana sitä. Ja lopuksi haluan sanoa, että me olemme saaneet aikaiseksi kompromissi myöskin TISAn arkkitehtuurista. Neuvottelut olivat äärimmäisen vaikeat ja se, että pyritään tässä näitä lausekkeita muuttamaan, niin johdattelisi meidät taas tuonne lähtöruutuun. Mutta nämä lause, näitä lausekkeita sovelletaan ainoastaan silloin, jos tässä on ristiriitaa yritystavalla, eikä niitä käytetä liberalisoinnin puolesta. Tässä myöskin pyritään poistamaan sellaisia sektoreita, jotka ovat arkaluontoisia. No niin, arvoisat eh, parlamentin jäsenet, hyvä puhemies, mielestäni tämä on Euroopan parlamentin vahva signaali tuesta se, siinä mielessä, että Tisan sopimusneuvottelut pitäisi saattaa päätökseen. Te olette tässä puhuneet näistä punaista viivoista tässä ja haluan kiittää tästä myöskin kaikista lausunnoista. Ja todellakin vahvistan, että haluan tehdä täyttä yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa, kun pyrimme saattamaan päätökseen tämän sopimuksen. Kiitoksia paljon. Kiitos työllisyysasiavaliokunnasta. Edustaja Hendel, olkaa hyvä. Dank. Paljon kiitoksia. Se, että parlamentti ottaa kantaa tisaan on hyvä ja tärkeä, mutta enemmän kuin varoittama sormi ei tässä nyt oikeastaan näy. Vuodesta 2007 olemme 64 tapauksessa globalisaatiorahaston äh, avulla miljardeilla äh, korjanneet äh, sitä, mikä on ollut niin kutsutun vapauttamisen kielteinen vaikutus. Ja siksi työllisyysasian valiokunta on vaatinut, että ilon kahdeksan mm, vähimmäistyö Äh, liittyvää vähimmäissopimusta äh, ratifioitaisiin ja sidottaisiin tähän sopimukseen. Tätä tässä mietinnössä ei ole, siinä sanotaan vaan, että ne pitäisi huomioida. Sitä, se tuskin vaikuttaa Yhdysvaltoihin äh, ja Pakistaniin esimerkiksi. Meidän ei pitäisi ottaa tähän mietintöön mitään sitoutumista sellaiseen liberalisointiin, jota ei pystytä pystytä korjaamaan. Tällä tavoin ei voida toimia. Kiitoksia. Kiitos kehitysvaliokunnasta. Edustaja Sanchez, olkaa hyvä. Kiitos, hyvä puhemies, ja kiitos kaikille niille, jotka olette tekemässä työtä. Linjaatte neuvotteluja, jotka tekevät tästä sopimuksesta vähän vähemmän vahingonollisen. Kiitos kansalaisyhteiskunnalle, koska te olette olleet todellisia tekijöitä tässä suodatetussa tekstissä, koska olette tuoneet esille ne kappaleet, joissa TISA ei ole missään nimessä hyväksyttävä tuntuu siltä, että ne, jotka hyväksyvät tämän, ovat myös perehtyneet e tip kesäkuusta lähtien. Ei tämä ole mitenkään eh, et, onko tämä hyvä teksti. Tässä on kauniita sanoja, mutta se on hyvin pinnallista ja yleistävää. Jokainen tietysti äänestää tarkistuksista, jotka ovat niille tärkeitä, mutta meidän pitää kuitenkin tarkistusten myötä saada nämä positiiviset luettelot. Meidän pitää saada myös rahoituspalveluille hyvä palvelu ja meidän pitää myös, myös tuomita nämä, epä, nämä epähyödylliset lausekkeet. Jos me lähdemme äänestämään tästä mietinnöstä, niin meidän täytyy muistaa tarkistusten lukuisa määrä. Ja myös kansalaiset ovat sitä mieltä, että heidän pitää olla läsnä tässä ja että pitää myös ottaa huomioon se, miten nämä tarkistukset heijastavat kansalaisten tahtoa. Kiitos paljon. Kiitos talousasian valiokunnasta edustaja Moska, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. TISAN tavoite, kuten minkä tahansa kauppasopimuksen tavoitteen täytyy meidän mielestämme olla se, että se tuo etuja kuluttajille ja työntekijöille Euroopassa sitä kautta, että otetaan käyttöön kunnianhimoisia normeja, jotka edistävät kasvua pitkällä aikavälillä ja jotka voivat kurinalaistaa tiettyjen palvelujen tarjonnan. Kun on kyse rahoituspalveluista, niin Euroopan parlamentti pyytää, että pannaan täytäntöön kansan kansainväliset normit, sen, mutta ei pitäisi tehdä uusia sitoumuksia, jotka vaarantaisivat Euroopan unionin säännöt rahoitusalalla. TISA tulisi käyttää mahdollisuutena eh, siinä, että mm, maailmanlaajuisesti torjuttaisiin eh, petosta, veronkiertoa, aggressiivista verosuunnittelua ja rahanpesua rahoitusjärjestelmässä. Lisäksi pyytäisimme, että komissio toimisi avoimesti. Tällä tavoin voitaisiin saada kansalaiset lähemmäksi niitä päätöksiä, joita teemme täällä joka päivä. Toivottavasti valiokunnan myönteinen äänestystulos vahvistetaan myös täällä täysistunnossa. Kiitoksia. Kiitos. Sisämarkkinakaupan valiokunnasta edustaja Rosier, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kun tässä lähdetään hyväksymään kauppaa ja palveluita, niin se on uusi asia, joka tulee meille kansainvälisessä kaupassa ja parlamentissa. Tämä keskustelu on tuonut esille samat kysymykset ja toisille samat ongelmat, joihin törmättiin jo muiden sopimusten kohdalla. Ensinnäkin tavoitteista. Vapaakauppasopimus ei ole mikään tarkoitus itsessään. Sillä on jotakin merkitystä, jos se, jos se on hyödyllinen kansalaisille ja yrityksille. Ja sen takia siinä pitäisi olla yksinkertaisia per, yksinkertaiset periaatteet, yhdenvertainen oikeudenmukainen kilpailu, pääsy markkinoille ja myös mahdollisuus lainsäätää yleisen edun nimissä. Ja meillä on sama ongelma menetelmissä. Aina tämä avoimuuden puute, jos ajattelemme Euroopan kansoja, kansojen edustajille, niin kuin me olemme täällä, mutta myös kansalaisyhteiskuntakin törmää avoimuuden ongelmaan. Haluamme selkeän viestin, viestin lähettää eteenpäin. Haluamme elämän avoimuutta. Me haluamme pois sosiaalisen polkumyynin ja verotu, epä, epäoikeudenmukaisen verotuksen. Me haluamme myös jättää pois tästä sopimuksesta jotkut palvelut, on julkiset palvelut, mutta myös kulttuuripalvelut pitää jättää pois tästä luonnollisesti. Kiitän kollegoja esittelijä, jotka haluavat lähettää tämän tyyppisiä viestejä. Ja minä haluaisin puhua mietinnöstä myös äh, hän oli sen laatijan kanssa, joka edustaa hänen puoluepoliittisesta ryhmänsä erittäin hyvin. Edustaja Reintke äh, aluekehitysvaliokunnasta, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. TISA on erittäin laajalle menevä sopimus, joka äh, myöskin tulee koskettamaan alue- ja paikallistasoa. Tästä syystä meidän valiokuntamme suhtautui siihen selkeästi. TISA ei saa tässä olla tärkeimmän investointivälineen esteenä. me, me otimme asioita esille, jotka on nyt ankkuroitu Rova Reddingin mietintöön. Laatu, maksukyky ja mm, on, ovat asioita, jotka täytyy ottaa huomioon. TISA ei saa Euroopan unionin kuntien tilannetta rajoittaa niin, että ne saavuttavat yhteis- yleishyödylliset tavoitteet ja voivat myöskin edustaa kansalaisten etuja. Tämän parlamentin tehtävä on suojella Euroopan kansalaisten etuja ja tästä syöstä myöskin taata hyvät julkiset palvelut on aluekehitysvaliokunnan kanta TISA-sopimukseen. Kiitoksia. Gracias. Kiitos. En näe edustaja Albrehtia paikallaan. Oh. Eli hän ei liene paikalla, omalla paikallaan ainakaan. Näin on, annan puheenvuoron edustaja Van de Kom liikennevaliokunnasta. Europa staat op dit moment voor uh, grote uitdagingen. Kiitos, arvoisa puhemies. Me tiedämme, kuinka paljon meillä on puutetta, kun puhumme pakolaisten, maahanmuuttajien eh, Euroopan tulosta, mutta jos puhumme kuljetusliikennesektorista, niin tiedämme, että on olemassa paljon sopimuksia. Jos te näette, mitä me voimme tehdä tässä rautatieliikennesektorilla ja erityisesti meriliikenteessä, Euroopalla on käytössään suunnattomasti mahdollisuuksia palveluista, joita voidaan tarjota tällä sarakkeella. Pitää ottaa huomioon myös sosiaaliset aspektit mm, kuljetusalan palkantekijät ovat usein joutuneet paineiden alaiseksi, jotka tulevat EUn rajojen ulkopuolelta. Tämä nimenomaan koskettaa postiliikennettä ja mutta minä haluan toivottaa tässä vaiheessa paljon onnea Rova Redingille tämän mietinnön läpiviemiseksi. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi annan puheenvuoron edustaja Borellille. Kiitoksia. Äh, olin esittelijänä äh, tässä lausunnossa Itressä, jossa tuimme sekä Redingen äh, mietintöä avoimuutta ja julkisten palvelujen suojelua sekä erityispiirteet, jotka liittyvät televiestintäenergiaan. Haluaisin selittää, miksi näin teimme täällä parlamentissa. Parlamentti täydentää neuvoston mandaattia ja asettaa lisämääräyksiä, joita näissä neuvotteluissa on noudatettava. Nämä ovat määräyksiä, jotka liittyvät meidän suverenisuutemme ja vastavuoroisemme tunnustamiseen ja ovat takeita, jotka e, e, edistävät kansalaisten ja yritysten etuja. Tällä tavoin pidän pidämme yllä omaa talous- ja sosiaalimalliamme ja otamme eh, huomioon julkisten palvelujen merkitysten Lisäksi myös määräykset, jotka liittyvät prosessiin, pääsy asiakirjoihin ja jatkuva valvonta parlamentin toimista. Meidän täytyy varmistaa, että neuvotteluissa huomioidaan kaikki kansalaisten huolet. Kansalaisille pitäisi olla selvää, että keskiviikkona parlamentti ei äänestä tästä sopimuksesta, vaan tiukemmasta mandaatista neuvottelijoille. Edustaja Kaspari. Arvoisa puhemies, Rouva Reding on nimetty MEP-johtokuntaan kansainvälisen kaupan komiteassa ja kun nyt katsotaan tätä kansainvälisen kaupan valiokunnassa ja kyllähän tämän on ansainnut, mutta hän sanoi yhden lauseen, joka on mielestäni huomattava ja tämä jo, tämän perusteella myönnettäisiin hänelle tämä ei sopimusta ilman suojaa, mutta ei suojaa ilman sopimusta ja juuri tästä nyt on kyse meidän ryhmälle. Me haluamme päästä sopuun, me haluamme globalisaatiota saada aikaiseksi. Me haluamme sitovia sääntöjä, jotka ovat selkeitä, joihin yritykset, mutta myöskin työn tekijät, kuluttajat ja kansalaiset voivat luottaa. Ja se, että me nyt tänään Euroopan parlamentissa toista kertaa käsittelemme tätä näin perusteellisesti, on mielestäni hyvä merkki. Vuonna 2013 ennen neuvottelujen alkua meillä oli jo mietintö, jossa hyvin selkeästi otimme oman kantamme esille. Ja eh, Vivian Redin ja kollegat ovat tässä käyttäneet eh, hyvin aikaa mennä yksityiskohtiin ja työstää hiukan paremmin sitä, mikä on meille tärkeää. Nyt todellakin pyydän komissiolta, että todellakin otatte tämän huomioon, mistä Euroopan parlamentti keskiviikkona päättää. Lähden siitä, että se tulee olemaan laajan enemmistön päätös ja jos sitten saatatte tämän sopimuksen kotiin, niin voin todellakin iloita siitä, että tässä saadaan palveluja edistettyä kansalaisille. Jos esimerkiksi joku lähtee hiihtämään ulkomaille, käyttää palvelua, joka, jolla on esimerkiksi ulkomailla vakuutus, niin hänkin käyttää, käyttää, tällaista, käyttää tällaista palvelua ja nyt on nyt todellakin tarve myöskin kansainvälisesti sopia näistä asioista. Edustaja Kaspari, teillä on sininen kortti edustaja Ruudilta. Hyväksyttekö tässä? Sydämelliset kiitokset. Minun kysymykseni eh, herra Kasparille on se, että tietenkin palvelukauppa toisaalta tuo korkeampia palkkoja ja sillä tavoin nostaa ostovoimaa ja jos ostetaan edullisesti, silloin meidän yrityksistämme tulee kilpailukykyisempiä. Kysymykseni on, että onko työllisyyden kannalta Euroopassa tärkeää tällaisia sopimuksia solmitaan ja voivatko siitä hyötyä myös pk-yritykset? Arvoisa kollega Rybik, no tämä on juuri se asia, eli siis yhtäältä ostamisesta tulee helpompaa ja halvempaa, mutta se mikä on tärkeää on, että myymisestä tulee helpompaa ja juuri palveluiden kohdalla tämä on se osa-alue, jossa monilla mailla on positiivinen kauppatase ja jos nyt tässä saamme sitovia sääntöjä aikaiseksi, josta myöskin pk-yritykset voivat pitää kiinni, niin teemme juuri sen, mikä on tarpeen, eli luomme työpaikkoja Eli tässä painopiste ei ole suurten yritysten kohdalla, vaan nimenomaan pk-yritysten kohdalla. Kiitos. Kiitos, edustaja Kilton Darling. Kiitoksia puhemies ja kiitän esittelijää ja varjoesittelijöitä. Nämä TISA-neuvottelut ovat kiistanalaiset. Palvelut ovat erittäin tärkeitä talouksillemme ja niiden laadulla on suora merkitys työpaikkoihin, oikeudenmukaisuuteen työpaikalla ja sosiaaliseen kohesioon. Täällä parlamentissa meillä on veto-oikeus kaikkiin kauppasopimuksiin. Jos käytämme tätä valtaa viisaasti neuvotteluissa, voimme saada aikaan demokraattisempaa EUn kauppaa kauppapolitiikkaa, joka hyödyttää kansalaisia eikä vain voiton tavoittelua. Meidän täytyy luoda selkeä mandaatti neuvottelijoille siitä, mitä me haluamme ja mitä emme halua. Ja tällaisen mandaatin saimme kauppa-asiain valiokunnassa tammikuun puolessa välissä. Saimme tukea kuudelta kahdeksasta poliittista ryhmästä ja pyytäisin nyt kaikkia kollegoita vahvistamaan tämän vahvan mandaatin täysistunnossa ja tällä tavoin komission jäsenvaltiot eivät eivät voi ummistaa silmiään meidän näkemykseltämme ja ihmisten huolilta. Tässä ei ole kyse siitä, kannatammeko tai vastustammeko tisaa, vaan tässä on kyse selkeiden rajojen vetämisestä. Tämän aikaiset äh, globaalit sopimukset äh, kuvaavat analogista maailmaa, mutta me olemme digitaalisessa maailmassa. Me haluamme uusia äh, suojia ja sääntöjä. Me haluamme, että kaikki julkiset palvelut jäävät ulkopuolelle. Me haluamme, että julkisella sektorilla on oikeus säädellä. Me olemme hyviä viemään palveluja Euroopassa. Se luo miljoonia työpaikkoja Euroopassa. Meidän tulisi tehdä kaikkemme luodaksemme uusia mahdollisuuksia talouksillemme ja samanaikaisesti meidän pitäisi osoittaa palvelutyöntekijöille, että olemme heidän puolellaan ja haluamme ehkäistä sellaisen sopimuksen, joka lisää sosiaalidumppausta, sosiaalista polkumyyntiä. Ähm, komission on nyt onnistuttava tässä. EU-neuvottelijoiden on muutettava EUn prioriteetteja TISA-neuvotteluissa. Heidän on nähtävä, että olemme vakavissamme ja siksi tarvitsemme vahvan tuen tälle päätöslauselmalle, kun siitä äänestetään täysistunnossa. Kiitoksia. Edustaja Kirton Darling, Teillä on sininen kortti edustaja Mineriltä. Hyväksyttekö te sen? Adelante, señora Minero. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, ik ken mevrouw Kurtendaling. Kiitos, hyvä puhemies. Rouva Kirton Darling on sitä mieltä, että AY-oikeudet ovat erityisen tärkeitä. Rouva Malmström on sitä mieltä taas, että ilon sopimukset eivät näy kokonaan tässä asesopimuksessa. Onko onko tämä ASE-sopimus todella hyväksyttävissä? Voidaanko se hyväksyä niin, että otetaan tähän ilon sopimukset, otetaan siihen mukaan? Well, in... No, näissä neuvotteluissa. GATS sopimuksessa kansainvälisellä tasolla, jota olemme uudistamassa, ei ole sosiaalista lukua eikä ilon standardien ratifiointia ole otettu mukaan. Me keskustelimme tästä INTA-valiokunnassa, kuten tiedätte, me pohdimme sitä, miten varmistetaan se, että nämä perustyöoikeudet kuvastuvat tässä. Ja tämä kompromissi, johon pääsimme INTA-valiokunnassa, itse asiassa vaatii kaikilta ähm, TISAN osapuolilta sitä, että ne ratifioisivat ilon yleissopimukset ja äh, soveltaisivat niitä ei TISA-sopimuksessa, vaan käytännössä ja käytäntöä me tarvitsemme, emmekä äh, sanoja paperilla ja tämä mietintö on vahva askel eteenpäin. Edustaja McClarkin, olkaa hyvä. Uh, Oikein hyvää iltaa ja tervetuloa komission jäsen. On hienoa, että olette paikalla, koska tämä on hyvin tärkeä keskustelu, sellainen, joka koskettaa kymmeniä miljoonia työpaikkoja Euroopan unionin alueella. Palvelukauppasopimus lisää 20 miljardia euroa EUn vuotuisen BKT ja 70 prosenttia on palvelujen osuus EUn taloudessa. Yhdistynyt kuningaskunta on yksi eh, maailman suurimpia palvelujen viejä. Tästä syystä tämä on myöskin tärkeä monenvälisellä tasolla. Me olemme eh, saaneet laajaa tukea valiokunnassa tälle mietinnölle. Tämä osoittaa sen, että monet kollegat myöskin ymmärtävät, miten merkittävä tämä palvelukauppasopimus on. Yhtäältä meidän täytyy varmistaa, että TISA on kunnianhimoinen sopimus, joka koskettaa tämän vuosituhan ja vuosisadan asioita, palveluja ja kauppaa ja myöskin PK-yritysten mukaanottoa näihin kauppaketuihin, mutta meidän täytyy myöskin ottaa julkiset huolet mukaan, täytyy ottaa ne huomioon ja myöskin uhat. Ja tästä syystä valiokunta on lisännyt tähän myöskin esimerkiksi tuon suoja ja että äh, hallitukset voivat myöskin näitä palveluja säädellä äh, parhaaksi katsomalla tavalla. Ja tämä myöskin tarjoaa ne takeet, äh, joita ihmiset tarvitsevat. Euroopan parlamentti tukee palvelukauppasopimuksen neuvotteluja. Se avaa markkinamahdollisuuksia Euroopan unionille ja voimme sitten viedä tämän myöskin monenväliselle tasolle. Kiitos. Edustaja Taja McClarkin, teillä on sininen kortti edustaja Dormoltilta. Hyväksyttekö vai ette? Ette siis voi hyväksyä sitä. Teidän on mentävä. Selvä. No, no, no, no, ei, edustaja McClarkin ei voi hyväksyä sitä, koska hänen on poistuttava. Edustaja Schake. Kiitos puhemies ja komission jäsen. Euroopan unionin on maailman johtaja, kun on kyse palveluviennistä ja alasta on tulossa vielä vahvempi. Meidän palveluntarjoamme ovat kilpailukykyisiä, koska EU itse on jo hyvin avoin ja ulkomaisia yrityksiä kohdellaan tasavertaisesti markkinoillamme. Siksi voidaan saada paljon siitä, jos useammat valtiot avaavat markkinansa EUn palveluntarjoajille ja meillä olisi tasa-arvoinen pelikenttä me haluaisimme, että TISasta tulisi loppujen lopuksi monenkeskinen sopimus. Samalla tavoin palveluita kehitellään uusilla aloilla, kuten digitaalisessa taloudessa, ja siksi sääntöjä on päivitettävä. Kaikki, joilla on internetyhteys, voisivat oikeastaan tarjota periaatteessa palvelua kolmannessa maassa. Palvelukauppasopimuksessa täytyy olla selkeitä sääntöjä, jotta varmistetaan reilu kilpailu, mutta myös se, että perusoikeuksia kunnioitetaan. Tässä mietinnössä vedotaan komission, että se yrittäisi aikaan kunnianhimoisen sopimuksen erityisesti sähköisen kaupankäynnin, rahoituspalveluiden, julkisten hankintojen ja liikenteen alalla. Ja tätä on tärkeää korostaa, kun nostetaan esiin kaikki ne huolet, jotka myös on otettava huomioon. Mutta meillä on kuitenkin hyvä syy olla luottavaisia. Tämä parlamentti vahvistaa olemassa olevan lainsäädännön, vahvistaa sen, että standardeja ei pitäisi alentaa ja että vapaakaupan täytyy noudattaa sääntöä. Siksi audiovisuaaliset palvelut jätetään ulkopuolelle meidän mietinnössämme ja TISA ei voi pakottaa kansallisia äh, valtioita avaamaan esimerkiksi vesi- tai sähkömonopoleja. Joten olen iloinen siitä, että varjoesittelijöiden ja kaikkien kollegojen kanssa olemme saaneet aikaan väliaikaisraportin näistä kiittää erittäin tärkeistä neuvotteluista ja toivottavasti jatkossakin edustatte EUta kunnianhimoisesti ja täynnä itseluottamusta. Tavoitteemme pitäisi olla, että useammat maat osallistuvat tähän, että kauppasuhteista tulisi vastavuoroisempia. Edustaja Saake, teillä on sininen kortti edustaja Darmautilta. Hyväksyttekö sen? Why not, president? No mikäpä ettei, puhemies. Um, um, Haluaisin kiittää edustaja Saakea, että hän hyväksyi tämän sinisen kortin. Ja Rova äh, McClarkin ei selvästikään ymmärtänyt tätä. No kysymykseni on, että työoikeuksia pitäisi soveltaa kaikissa EUn kauppasopimuksissa, vai oletteko sitä mieltä, että työoikeuksia tulisi säädellä kansallisella tasolla? We have No, se, mitä me olemme kirjanneet tähän päätöslauselmaan, joka käsittelee palvelukauppaneuvotteluja, jotka ovat käynnissä, on se, että haluaisimme, että kaikki muut sopimusosapuolet kunnioittaisivat työoikeuksia, kuten ILO on ne määritellyt. Mutta olen Jude Curtin Darlingin kanssa samaa mieltä, kun hän sanoo, että näiden standardien noudattaminen on tärkeämpää kuin se, että korostetaan vaatimuksia paperilla, jotka eivät ole välttämättä realistisia joten sääntöihin perustuva järjestelmän vahvistaminen palvelukaupassa on tärkeää. On tärkeää nostaa rimaa, kun on kyse myös työoikeuksista. Kiitos paljon. Edustaja Kuloglu, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Toissapäivänä perjantaina hän puhemies pyrki siirtämään tätä TISA-äänestystä eri tekosyihin nojautuen, koska näinhän myöskin tapahtui TTIP-sopimukselle. E ja miksi puhemies haluaa tämän lykkäyksen? Koska hän ei tiedä, onko hänen poliittinen ryhmänsä tämän sopimuksen puolella vai ei. Ja miksi hän ei tiedä tätä? No, koska tätä sopimusta ei EU tarvitse ollenkaan. Ja monet edustajat eivät myöskään halua sitä. Meillähän on jo GATS. Ja jos nyt sit siihen tarvitaan muutoksia, niin sitä täytyy päivittää ainoat, jotka haluavat edistää tällaisia sopimuksia, ovat monenväliset yritykset ja heidän edustajansa. Kysehän on sääntelyn purkamisesta, sääntelyn purkamisesta palveluissa. Tässä pyritään heikentämään valtioita eri sääntöjen osalta, myöskin PK-yrityksiä pyritään heikentämään ja myöskin työn laatua ja sääntöjä. Ja nyt haluamme sitten vaatia, että se vaatii komissiolta, että se vetäytyy neuvottelusta niin kuin Uruguay teki. Ja näin sitten annetaan mahdollisuus hallituksille muuttaa sopimuksia, jos kansalaiset tämän haluavat. Ja julkiset palvelut on tässä poikkeus ja kysehän on myöskin terveydestä ja koulutuksesta. Jos näin ei tapahdu, niin sitten tässä tulee yksityistäminen eteen ja sitten kyse on sellaisten sopimusten ratifioinnista, jotka ovat ilon ja, ilon ja ympäristönsuojelun alaisia. Me emme saa tässä, emme saa vesittää tätä sosiaalista pohjaa. Edustaja Reeda, olkaa hyvä. Colleagues. Kiitoksia puhemies, hyvät komission jäsen, hyvä kollega. Tämä viesti, joka välitetään EU-neuvottelijoille, on varsin selvä. EU-neuvottelijan on palattava lähtöruutuun. Neuvottelumandaatti ei kuvasta äh, parlamentin näkemyksiä eikä myöskään äh, kansan näkemyksiä. Julkista mielipidettä ei ole otettu riittävästi huomioon. Eurooppalaiset vastustavat äh, julkisten palvelujen liberalisointia, vastustavat salpalausekkeita ja muita toimenpiteitä, jotka saattaisivat rajoittaa meidän demokraattista oikeuttamme äh, säädellä julkisella sektorilla. Tämä, jotta tämä parlamentti todella otettaisiin vakavasti kansan äänenä, eh, niin meidän on oltava rohkeampia. Meidän on hylättävä kaikki sopimukset, jotka eivät perustu eh, positiivilistaan. Meidän täytyy olla rakentavia, kun eh, kritisoimme ja vaadimme EU-mandaatin e muutosta. Jos tätä mandaattia ei muuteta, niin komission täytyy olla varma siitä, että me olemme valmiita hylkäämään TISAn. Ei ole mitään syytä luopua monenvälisyydestä ja, ja tehdä kahdenvälisiä sopimuksia. Näillä on nämä kehittyvät maat ovat hankalassa tilanteessa, koska ne eivät ole mukana neuvotteluissa. Ja kansalaisyhteiskunnalla on vielä vaikeampi tilanne koska ne eivät saa tietoa, ähm, tietoa sähköisestä kaupankäynnin luvusta on huolestuttava. TISA ei saa vaarantaa ähm, henkilötietojen suojaa eikä kuluttajan suojaa. Äh, esimerkiksi tiukka verkon neutraaliusvaatimus ja kuluttajan oikeus käyttää mitä tahansa teknistä välinettä nettiin pääsyyn. Mm, nämä ovat tärkeitä vaatimuksia. Emme me saa jumittua sellaiseen kauppasopimukseen, joka rajoittaa meidän digitaalisia oikeuksiamme. Kiitoksia. Kiitos edustaja Begin. Kiitoksia. Puhemies, hyvä komissio ja sen hyvät kollegat tämä palvelukauppasopimus eh, vaikuttaa siltä, että sillä on kaksinkertainen, tällä kahdenlainen henkilöys. Toisaalta meillä on tämä hyvä TISA, joka eh, lyö työpaikkoja, vahvistaa kasvua ja työntekijät ovat turvassa ja suojeltuja. Toisaalta eh, tekstit, jotka ovat vuotaneet, osoittavat hämärän ja vaarallisen TISAn villiä vapauttamista, se, että poistuu valtion ja yksityisen rajan ja että julkiset palvelut sellaisena kuin me ne tuntemme loppuvat. Mitä TISA oikeasti on? koska nämä neuvottelut ovat todella salaiset, me emme tiedä kumpi näistä TISAn kasvoista toteutuu mutta me kyllä valvomme, koska ennemmin tai myöhemmin hyvä komission eh, jäsen tämä sopimus päätyy tänne parlamenttiin. Ensi keskiviikkona me äänestämme tekstistä, joka eh, mustaa valkoisella näyttää meidän huolemme ja vaatimuksemme. Tästä ei ole kyse tisasta, vaan suuntaviivoista neuvottelijoille ja niistä pitää pitää tiukasti kiinni, koska me hyvä komission jäsen odotamme kyllä teitä täällä. Kiitos edustaja Obermeier. Kiitoksia. No. Kiitoksia puhemies. Tämä mietintö sisältää hyvin paljon lupauksia, yleishyödyllisten palvelujen suojaa, työntekijäoikeuksia, mutta kun ajatellaan TTIPiä, niin monet eivät kansalaiset enää usko tähän. Ja komissio tämän mietinnön kautta tuntee oman kurssinsa vahvistetuksi ja komissio on jo luvannut vuosien ajan, että eurooppalaisia standardeja kuulemma suojellaan. Ajattele vain tässä nyt tietosuojaa, miltä se näyttää tässä olisi vielä enemmän sopimusosapuolia. Esimerkiksi Kiina, jos ajatellaan, että noin 6,4 miljoonaa kiinalaista tässä oli mukana, niin ovat, onko tätä mietitty riittävästi? Ja tämä kaupan vapauttaminen on merkittävä asia, varsinkin kun ajattelen, että rouva esittelijällä on erittäin, erittäin tiivit suhteet esimerkiksi Bertelsmannin, ja eikä tämä varmasti ole niille myöskään mikään huono asia tämä sopimus. Eh, Kiitos. Edustaja Epitideios, olkaa hyvä. Kiitoksia. Tämä TISA-sopimuksen tarkoitushan on periaatteessa tukea eurooppalaisia yrityksiä äh, palvelukaupassa, mutta loppujen lopuksihan tämä on jälleen hyökkäys kansallisvaltiota vastaan. Julk- julkista valvontaa rajoitetaan rahoituspalvelujen alalla ja eh, valtion monopolista luovutaan. Ja mm, valtio ei pysty sitten enää suojelemaan eh, kansalaistensa etuja ja eh, omia sääntöjä palveluiden alalla ei voida enää määritellä. Mm, tämä tarkoittaa, että valtion välituloa rajoitetaan ja kansalaisten, mutta myös pienten yritysten eh, edut kärsivät eh, ja suuret monikansalliset yritykset hyötyvät. Valtion täytyy myös rekisteröidä nämä yritykset. Tämä tuo menoja mukanaan. Ja jos joitakin näistä ehdotuksista toteutetaan, niin sitten valtio ei pysty tiettyjä eläkkeitä enää maksamaan. Tällainen tilannehan meillä on jo Kreikassa ja Eh, tätä yritetään myös eh, toteuttaa. Eli eh, myös henkilötiedot saattavat vuotaa. Nämä saattavat päätyä valtioihin, joissa on voimakas korruptio. Edustaja Valissa, olkaa hyvä. Tämä sopimus tulee olemaan merkittävää, kun antaa markkinoille pääsyä, mutta se myöskin vahvistaa kansainvälisiä sopimuksia digitaalipalvelujen siirtämisessä ja myöskin maailman kauppaan, palvelukauppaan se liittyy. Tämä on loistava mahdollisuus avata uusia markkinoita yrityksille ja vahvistaa EUn osuutta palvelujen viejänä. Työmme aikana me olemme tukeneet tasapainoisia neuvotteluja ja olemme vaatineet kunnianhimoisempia sitoumuksia varsinkin julkisten hankiloiden eh, televiestinnän ja rahoitusmarkkinoiden kohdalla mutta meidän ei pitäisi unohtaa kuluttajien oikeuksia esimerkiksi eh, esimerkiksi luottokorttimaksujen ja verkkovierailumaksujen osalta. Tuen tässä mielessä sitä, että julkiset ja audiovisuaaliset palvelut jätetään tämän sopimuksen ulkopuolelle. On myöskin hienoa nähdä, että digitaalisella sektorilla pyritään samanaikaisiksi kaiken kattava tietolokalisaatiokielto ja tietosuojan vahva taso kun nämä pidetään mielessä, voin täysin tukea tätä mietintöä ja haluaisin onnitella ja kiittää Rova Redingiä hänen loistavasta työstään ja, toivottaa, ja, ja menestyksestä myöskin tämän tasapainoisen mietinnön osalta. Kiitos. Kiitos, edustaja Martin. Thank you, President. Given that Kiitos puhemies. Kuten jotkut ovat sanoneet, 70 prosenttia meidän työntekijöistämme työskentelee palvelualalle, niin TISA on kyllä valtava mahdollisuus EUlle. TISA voi luoda tasa-arvoisen pelikentän maailmanlaajuisesti antamalla EU-yrityksille samanlaiset ehdot markkinoille pääsyssä kuin muilla yrityksillä on täällä meillä. TISA voi olla hyödyllinen PK-yrityksille, erityisesti niille, joilla on vaikeuksia ylittää muut kuin tullitariffiesteet TISA voi olla hyödyksi myös työntekijöille, jos kotimainen työoikeus on suojeltuna. Minä olen sanonut, että voi olla se, että tuleeko tisasta myönteinen asia. Se riippuu siitä, että suojellaanko työoikeutta, varmistetaanko valtioiden oikeus säännellä, ähm, pidetäänkö tietosuojasta kiinni. Minun ryhmäni tulee tukemaan tätä vain, jos näin on. Edustaja Martin, teille on sininen kortti edustaja Arnoldilta. Hyväksyttekö te sen? No niin, käykääpä asiaan. Thank you very much, Mr. Paljon kiitoksia, herra Martin. Kyllä kunnioitan tätä kantaanne. Haluaisin puhua näistä lausekkeista salpalausekkeista, koska ne liittyvät komission suosituksessahan nimenomaan vastustetaan tällaisia salpalausekkeita. Ne voisivat olla erittäin haitallisia, jos ne olisivat mukana sopimuksessa. Voitteko vahvistaa, että, so, että äänestäisitte tällaista sopimusta vastaan, jos, niissä vielä olisi, jos siinä vielä olisi näitä salpalausekkeita silloin, kun sitä äänestetään? Meidän kantamme tässä asiassa ja kaikissa kauppasopimuksissa on se, että me emme tue eh, saapalausekkeita, vaan tuemme valtioiden oikeutta määritellä eh, kotimaan politiikkaa ja jos ne ovat sitä mieltä, että julkisen palvelun mm, täytyy olla julkinen palvelu, vaikka se ei sitä enää ole, niin sitten valtiolla pitää olla oikeus palauttaa se julkiseksi palveluksi. Kiitos, edustaja Starbati. Arvoisa puhemies, palvelut ovat merkittävä sektori EU:ssa. ssa ja myöskin Saksassa arvonlisä tässä kasvaa koko ajan ja myöskin palvelujen merkitys on tärkeä kansainvälisessä kaupassa, tämä me olemme kuulleet. On selvää, että kansainvälinen kauppa tarjoaa mahdollisuuksia nostaa kustannushyötyjä ja myöskin kasvattaa kansainvälistä kilpailukykyä. Myöskin sitä tässä painotettiin. TISA on on osa, mutkaton osa. Mielestäni tämä on hyvä prosessi ja vaadin mahdollisimman laajaa vapakauppasopimusta. Tämä mietintö on näiden edellytysten mukainen, eikä myöskään yleishyödylliset palvelut eivät tule tästä kärsimään. Tästä syystä puollan tätä ja toivon, että neuvottelut myöskin nopeasti etenevät. Kiitos. Kiitos edustaja Scholz. Kiitoksia puhemies, hyvä komission jäsen, hyvä esittelijä Reding. Teidän eh, mietintönne on ottanut huomioon useita vaatimuksiamme eh, liittyen eh, julkiseen näkemykseen, joka on olemassa TISasta ja sen huomioon. Monet vaatimukset, joita on tullut kunnilta, eh, ammattiyhdistyksiltä ja kuluttajansuojajärjestöiltä, eivät ole löytynyt te, ne, teidän ehdotuksistamme. Esimerkiksi vaadimme, että olisi pelkästään tällaisia myönteisiä listoja. Se, mitä ei mainita, ei sitten enää olisi sopimuksen alaista. Miksi ette voinut näiden Mm, valiokuntien vaatimuksia kirjata mietintöön sen sijaan, että vesittäisitte niitä. Äh, äänestyslistassa vastustitte melkein kaikkia äh, muiden valiokuntien ehdotuksia, joiden tarkoituksena on ähm, parantaa asioita kuluttajien ähm, tilannetta silmällä pitää. Missä nämä rajanvedot sitten oikein ovat. Hyvä komission jäsen, minä en usko, että tämä tulee vaikuttamaan neuvotteluihin, koska neuvoston mandaatti on toinen, siksi emme pystykään äänestämään tämän puolesta. Kiitoksia. Senior Andersson. Kiitos, edustaja Andersson. Tack, ordförande. Ikväll debatterar... Kiitos, puhemies. Niin, tänään illalla me puhumme TISA-päätöslauselmasta. Tämähän on yksi näistä tärkeistä sopimuksista. Ja tämä täytyy myöskin nähdä yhteydessä sopimuksiin Kanadan ja Yhdysvaltain kanssa. Tässä on tiettyjä huolenaiheita kuluttajille ja myöskin ympäristölle tässä, että saadaan tuo epäonnistunut yksityistäminen tässä poistettua. No kauppa on hyvä, mutta kyllä demokratia ja ympäristö ovat tärkeämpiä. Tästä syystä meidän täytyy tässä lähettää selkeä viesti komission suuntaan tämä nyt käsillä oleva teksti, siinä on joitakin hyviä muotoiluja, suoja, sääntely, tietosuoja, henkilötietojen suojeleminen, julkiset sektorit ja tästä syystä me haluamme koko tarkistuksen, tai tämän tarkistuksen avulla tehdä tästä vielä paremman ja tiukemman niin, että voimme tehdä hyvän päätöksen myöskin tulevaisuudessa. Kiitos. Señor Anderson, tiene... Edustaja Andersson, teille on sininen kortti. Edustaja Sornilta. Hyväksyttekö te sen? Adelante. Yes. No niin, käy. Sitten vaan kysymys esillä. Kysymys sepana lähetys elnök úr. Tisztelt képviselő. Kiitos, puhemies. Arvoisa kollega, te mainitsitte vihreät äh, tekijät Sanoitte, että niitä ei ole otettu riittävästi huomioon, mutta kauppasopimuspalveluista ei voi ratkaista mitään suuria ympäristöongelmia. Mitä ympäristönäkökohtia olisitte mielelläni tekstiin halunneet? Det handlar bland annat om upphandlings... Niin, kyse on esimerkiksi julkista hankinnoista, tarjouskilpailuista. Anteeksi, siis kyse on esimerkiksi tarjouskilpailusäännöistä, säännöistä, kyse on mahdollisuudesta tehdä päätöksiä ilmastopolitiikan puitteissa. Minä ymmärrän näin tämän nyt, että tässä on kyse nyt tähän menettelytapa lause, la, asiasta. Työjärjestyspuheenvuoroko on kyseessä? Niin, arvoisa puhemies, hyvä komission jäsen, sain juuri eh, tiedon, eh, että eh, WHO on ilmoittanut, että meillä on hätätila sikaviruksen takia. Tämä on jo aikaisemmin nostettu esiin, mutta kun on kyse maanlaajuisesta hätätilasta, niin olisi jo kyllä tarpeen, että meidän esityslistaamme muokataan sen mukaan, jos haluamme olla maailmanlaajuinen toimija. Ehkä en ollut täällä ihan istunnon alusta alkaen, mutta e, enkä ollut kuullut tästä asiasta, mutta tämä puheenvuoro oli ihan asianmukainen. Mutta nyt jatkamme normaali järjestystä. Edustaja Voit, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies, arvoisat kollegat tänään iltapäivällä me todistimme sitä, miten työjärjestyskeskustelussa EPP-ryhmän puheenjohtaja herra Weber totesi, että tätä sopimusta ei saa päästää läpi, hänen, koska hänen mielestään tarkistukset vain pyrkivät siihen, että tätä viivytetään. Meidän ei pitäisi äänestää tämän puolesta ainakaan tämän jälkeen. Julkisten palvelujen täytyy olla yleishyödyllinen palvelu, joka on kaikille kansalaisille tarjolla eikä pyri voittoon. Julkinen terveydenhuolto ei tule koskaan tässä tekemään voittoa kansalaisten hyödyllä. Pitäisikö tässä nyt sähköt pistää kiinni, kun ihmiset eivät voi maksaa. Julkisia palveluja tarvitaan silloin, kun ei enää voida markkinoiden sääntöjä noudattaa. Julkiset infrastruktuurit, myöskin yleishyödyllisen palvelun infrastruktuurit, eivät kuulu yksityisiin käsiin. Se, että tässä pyritään yrityksen voittoa kasvattaa kansalaisten kustannuksella on huono asia. Tästä syystä minä en hyväksy tätä, niin kuin myöskin en pysty hyväksymään tätä Eurooppaa, joka on pankkien ja spekulanttien sellainen. Kiitos. Edustaja Fisas, olkaa hyvä. Tällä mietinnöllä on tarkoituksena arvottaa kahden ja puolen vuoden ensimmäistä neuvottelukierrosta, jossa puhutaan palveluista, mutta sen tarkoituksena on myös laatia selkeitä suosituksia komissiolle meidän pitää kuitenkin myöntää komissiolle liikkumavaraa, joka on välttämätöntä, jotta voidaan jatkaa neuvotteluja ilman, että joudutaisiin luopumaan niistä normatiivisista parannuksista, joihin EU-ssa pyritään. Me tuemme, että, että on oikeus säännellä joitakin osia ja myös hyvin avointa neuvottelutapaa, mutta tämä sopimus on erittäin tärkeä, elintärkeä EUlle. Me olemme suurin palvelu palveluiden vie ja 25 prosenttia koko maailmassa. 2013 meillä oli 7, 7 miljardia euroa ylijäämää palveluviennissä. Ja nyt viimeisen kymmenen vuoden aikana viennin osuus on kaksinkertaistunut EUsta. Tämän pitää olla mahdollisimman monen keskinen tämän sopimuksen. Sen takia meidän on tärkeää säännellä ja ohjata yleishyödyllisiä julkisia palveluja. Meidän pitää kystyä sääntelemään kuluttajan edun nimissä, jotta yhteiskunnalliset normit eivät alentisi ja että kuluttajan suojelun taso voitaisiin taata. Ja haluan tässä onnitella edustaja Redingia loistavasti tehdystä työstä. Edustaja Lange, olkaa hyvä. Dankeschön, Herr Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät kollegat. Jos nyt tässä haluaa tietyn kaavan ottaa esiin tässä, niin voidaan sanoa, että kyllä laadullisille palveluille, ei sille, että myydään julkiset palvelut, kyllä oikeudenmukaisille markkinasäännöille ja työntekijöiden oikeuksille ja ei sosiaaliselle polkumyölle. Ja tämä kaava on varmastikin juuri oikeanlainen, jotta voidaan näitä neuvotteluja viedä läpi. Varsinkin mitä tulee työntekijöiden oikeuksiin, me tarvitsemme oikeudenmukaisen perustan niin, että mitään polkumyyntiä ei tapahdu työntekijöiden lähettämisen kautta. Ja mielestäni on myöskin hyvä, että tässä mietinnössä mainitaan, että tie, tiettyjä direktiivejä EUssa tulisi muuttaa, jotta tämä periaate samasta työstä sama palkka, samat oikeudet naiselle ja miehelle voidaan taata. Ja tästä syystä mielestäni tämä lähestymistapa on hyvä. Ja toivon myöskin, arvoisa komission jäsen, että yhteistyö ei tarkoita sitä, että teemme yhteistyötä, vaan että se on selkeä kyllä tälle tekstille ja selkeä ei huonoille kompromissille. Kiitos. Kiitos edustaja Sidnanska, olkaa hyvä v týchto dňoch Európsky parlament... Näinä päivinä Euroopan parlamentti eh, hyödyntää täysin rooliaan Euroopan kauppapolitiikan muokkaajana. Me hyväksymme suuntaviivoja TISA-neuvotteluja varten. Olen iloinen siitä, että me edustamme täällä kansalaisiamme ja eh, osallistumme siihen, että poistetaan mm, valheellisia myyttejä ja saadaan aikaan hyvä mm, neuvottelutulos, joka parantaa palvelun tarjontaa ja kuluttajillemme voivat saada paremman palveluja ja enemmän palveluja toimiessaan internetissä. TISA on myös mahdollisuus yrityksille luoda työpaikkoja ja päästä kolmansien maiden markkinoille. E, EUn kansalaiset voivat saada korkealaatuisia palveluja. On meidän etumme mukaista viedä niitä kolmansiin maihin ja muokata kauppasääntöjä niin, että ne huomioivat tämän päivän tilannetta, esimerkiksi digitaalisia palveluja. Minä. Minä, hyvä. Kiitos, puhemies. Tämä se, se on, on kammottava, hirvittävä ää, tipille. Ja kyllä sitä pitää kutsua, tai pitää voida kutsua tällä nimellä. Se on uusi esimerkki siitä, kuinka EU on seuraamassa monikansallisten yritysten harjoittamaa politiikkaa. Ja tässä todella hyökätään julkisten palvelujen kimppuun rajusti. Eihän mikään estä meitä parantamasta taloutemme kilpailukykyä, mutta ei siinä saa muiden maiden kilpailukykyä demokratia kärsiä. Tässä ollaan tekemässä näin. Näin me pakotamme maat avaamaan markkinansa ja kyseenalaistamaan omat julkiset palvelunsa. Tässä on paljon vaaratekijöitä näissä määräyksissä. Tarkistusnumerossa 20 me pyydämme komissiota vetäytymään neuvotteluista. Jos komissio todella haluaa suojella julkisia palveluja, se on paras tapa toimia näin, eli, eli hyväksytä tätä. On myös tarkistus 2949, jossa puhutaan PK-yritysten suojelusta. Minä haluaisin, että tämä sopimus esiteltäisiin kansallisille parlamenteille, niin kuin on puhuttu artiklassa numero 53, ja että olisi todellista vuoropuhelua. Edustaja Bove, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies, hyvä komissaario, 30 vuotta on yritetty meille pakottaa yleistä sopimusta palvelukaupasta. Viimeisessä mietinnössä sanottiin, että se oli epäonnistunut ja VTUssa ei osata toimia tai ei sitä osata tehdä, koska se menee kansojen etujen etujen vastaisesti. Ja jälleen kerran äh, tämmöinen pieni 23 maan klubi porukka yrittää saada jälleen kerran uutta sopimusta pakolla läpi kansainvälisellä tasolla palvelusta. Hän kukaan maailmassa tätä haluaa. Kun halutaan ryhtyä neuvottelemaan, niin silloin Yhdysvallat sanoo Kiinalle, että emme me halua, että Kiina osallistuu neuvotteluihin ja Uruguay lähtee pois pöydästä, neuvottelupöydästä. Miksi, miksi näin on käynyt? Ihan sen takia vain, että tämä on kaikkien yleien, yleisten etujen vastaista ja tätä on kuultu jo 30 vuotta, kun ihmiset vastustavat tätä yleistä kauppasopimusta. Silloin on tajuttu se, mutta nyt tätä sopimusta halutaan viedä pakolla läpi näille maille, mutta se on vielä pahempi kuin tämä edellinen yleissopimus. VTO on sanottu, että tämä on plus-plus-sopimus. Sehän tarkoittaa sitä, että jälleen kerran aloitaan meidän palvelusektorimme, eikä se ole mitenkään totta, että julkisia palveluja tässä lähdetään suojelemaan, koska niillä on jo omat suojelumekanisminsa, jotka, joiden mukaan, mukaan voidaan mukaan avata markkinat ulkomaisille toimijoille. Puhujan mikrofoni on suljettu. Senor, senora Tong. Kiitos, edustaja Tomk. Paljon kiitoksia, puhemies. Kiitoksia, että sain puheenvuoron. Haluaisin aivan aluksi kiittää esittelijä Rova Redingiä hänen valmistelemistaan suosituksista. Olen aina ollut sitä mieltä, edustanut siis EPPn kantaa talousvaliokunnassa. Tiedän, että hyvin paljon työtä ja koordinointia sisältyy tähän mietintöön on ikävää, että hyvin monet ihmiset haluavat keskeyttää neuvottelu tästä sopimuksesta, koska se voi tuoda talouskasvua ja myöskin uusia työpaikkoja Eurooppaan. Me näemme usein, että kansalaiset vastustavat sopimusta, koska he eivät tiedä sitä, tai että heillä ei ole riittävästi faktoja. Tästä syystä on ö, tärkeää saada ihmiset tietoisiksi asiasta, mutta joskus ihmiset vastustavat sopimusta, koska he haluavat pitää kiinni monopolistaan. Kilpailu ei aina ole asia, jota halutaan. Mutta jos haluamme pitää kiinni kilpailuista, kuluttajat kärsivät. Kiitoksia hyvästä työstä ja todellakin toivon, että neuvottelut ovat avoimet. Kiitos. Senior... Kiitos edustaja Ulfskog. talman. Eh, Kiitoksia eh, puhemies, että sain puheenvuoron. Eh, olen rouva Ulfskog. Niin, palvelukauppa Äh, tänä päivänä tarkoittaa, että meillä on pitkiä arvoketjuja, enemmän, yhä enemmän digitalisointia ja vaikea äh, äh, tehdä ero ähm, Mm, eri palvelujen välillä. Ja tämässä tarvitaan selkeitä sääntöjä, että isä ei saa johtua sosiaaliseen polkumyyntiin ja huonoihin työskentelyolosuhteisiin ihmisten tai ympäristön hyväksikäyttöön. Ja siksi parlamentti on ottanut niin selkeästi kantaa. Me vaadimme, että noudatetaan ilon pääyleissopimuksia. Me vaadimme, että kaikki kumppanit ratifioisivat nämä yleissopimukset. Me myöskin haluamme varmistaa avoimuuden riittävän suojan julkisille palveluille ja mahdollisuuden puolustaa julkista etua. Meidän on varmistettava, että parlamentin sisällä on riittävästi tukea ja voimaa tämän sopimuksen taakse. Te tarvitsette tuota tukea, muuten ette saa tuota sopimusta läpi. Kiitos edustaja Arena. Kiitos puhemies rouva komissaari. Minä olin vähän ihmeissäni kuultuani teidän puheenne. Sanotte puheessanne, että, että tämä ratkaisu vahvistaa minun mandaattiani jatkaa neuvotteluja sillä tavalla, kuin olen tähän asti neuvotellut, kun, kun olen nyt kuunnellut kollegoja, ainakin enemmistöä heistä, kun kuuntelin esittelijä Rova Redingia, niin tämä esittelijä kertoo teille, että päätöslausumassa pyydetään komissiota muuttamaan linjaustaan ja ennen kaikkea kunnioittamaan joitakin sinisiä linjanvetoja, punaisia linjanvetoja. Voi, pitääkö muistuttaa teille nämä punaiset linjat? Julkiset palvelut otetaan pois, ei lähdetä vapauttamaan niitä. Työntekijöiden suojelu, ei mitään sosiaalista polkumyyntiä, tietosuoja yksi keskeisenä oikeutena. Kaikki tämä on sisällytetty tähän päätöslauselmaan, eikä, tätä ollut tarkoit- eikä näistä ollut tarkoitus neuvotella. Te siis jatkatte neuvotteluja ihan samalla tavalla eteenpäin. Eli tässä te otatte riskin tämän parlamentin edessä, joka enemmistönä yhteneväisesti sanoo ei tälle palvelulle sopimukselle. Ja päätöslausuma tullaan äänestämään ja minä nyt pyydän, että parlamentti olisi johdonmukainen linjauksessa. Jos te ette sitten kuuntele parlamenttia, niin kyllä meidän pitäisi äänestää tätä mietintöä vastaan. Gracias. Señora... Kiitos. Edustaja Rodríguez Pinheiro. Kiitos puhemies. Tervetuloa rouva komissaari. Meidän mielestämme on äh, aihetta päivittää kansainvälisen kaupan sääntöjä. Me voidaan jotakin tärkeintä osaa kansainvälisessä kaupassa säännellä jollakin ikiaikaisilla säännöillä. On keskeistä äh, päivittää niitä ja myös jarruttaa sosiaalista polkumyyntiä ja taata tietosuoja ja säännellä myös sähköistä kauppaa, verkkovierailua ja myös vastavuoroisuuden takaaminen on tärkeää. Kauppahan on ilin väline myös kuluttajille, mutta myös yrittäjillemme. Minä tuen tätä päätöslauselmaa, koska uskon, että siinä selkeästi sanotaan, mitkä ovat parlamentin vaatimukset komission suuntaan, jotta neuvottelut menevät sinne suuntaan, joihin me haluamme niiden menevän. On keskeistä, että sanotaan kovaa ja selkeästi ja kuuluvasti, että suljetaan kaikki palvelut pois, julkiset palvelut tästä sopimuksesta. Myös pitää puhua työntekijän oikeuksista ja sosiaalista oikeusta, tietosuojasta, rahoituspalvelujen, pankkipalvelujen sääntely on tärkeää. Se on myös oikeutta. Myös kulttuurin monimuotoisuus pitää mainita. Minä uskon, toivon, että te komission edustajana täällä parlamentissa äh, tajuatte, kuinka paljon äh, tämä päätöslauselma merkitsee yleiselle mielipiteelle kansalaisille. Jos puhutaan neuvotteluvaltuuksista, komissiollahan sitä on, mutta jos, me vo, jos halutaan hylätä tai hyväksyä joku sopimus, meillä on siihen oikeus. Me haluamme päästä hyvän sopuun ja meiltä puuttuu nyt hyvät edistykselliset ja, ja kaikkia osapuolia kunnioittavat neuvottelut tällä hetkellä. Ne eivät ole ihan sellaiset, miksi me niitä halusimme. Kiitos edustaja Morel. Euh, Kiitos puhemies. Rouva esittelijä Reding sanoi äsken, että meille esitetty kysymys olisi se, että minkälaisen tisan me haluamme Minusta tässä nyt on vähän sävytys, sävyero. Haluammeko me mitään tisaa? Meitä on koko joukko täällä edustajia, mutta myös kansalaisia aika paljon, jotka epäröivät tämän, näiden neuvottelujen oikeutusta mehän olemme oppineet kokemuksesta ja olemme nähneet, kuinka surkea yhteenveto, surkean yhdenveron voidaan vetää vapauttamisesta. Nyt jos koskaan Eurooppa tarvitsee sääntöjä ja suojelua Eli mitkä kysymykset nousevat tästä päätelauselmasta tai mitkä pitäisi esittää? Tuleeko TISEstä taas nyt jonkinlainen naamioitu TTIP tai TTIP2? Tuleeko TISEstä Wolkensteinin direktiivi maailmanlaajuisena versiona? Tuleeko tässä yhä enemmän sääntelyn purkamista? Tuleeko tässä yhä enemmän rahoitussääntelyn purkamista? komissio, jos se vastaa nää, kyllä, niin silloin totta kai me vastustamme TISAa. Tässä mielessä Arena on oikeassa. Ei tämä meidän päätöslauselma saa olla ilmiselvä tuki komissiolle, vaan sen pitää hyvin voimallisesti kannustaa komissiolla tapaa, jotta aina voitaisiin puolustaa palkansaajia ja kuluttajia Euroopassa. Kiitos. Kiitos. Nyt siirrymme Catch the Eye menettely ilman äh, puhujalistaan. Minä haluan kertoa teille, täällä on paljon puheenvuoropyyntöjä. Puhemiehistö on laatinut seuraavat kriteerit. Ensinnäkin kaikki eivät voi käyttää puheenvuoroa, koska meillä on liikaa puheenvuoropyyntöjä. Jos kuitenkin kaikki ryhmien edustajat, jotka ovat nyt pyytäneet puheenvuoroa, voivat käyttää sen. Ja ne jot, henkilöt, jotka ovat käyttäneet vähän puheenvuoroa tai eivät ole vielä saaneet puheenvuoroa, voivat käyttää tässä nyt puheenvuoron. Ja yhtäältä taas kolmas kriteeri on sen kaltainen. Mielestäni se on erittäin tärkeä, koska meillä on kaksi edustajaa täällä, jotka ovat pyytäneet eh, puheenvuoroa mm, koska he ovat niitä, jotka ovat pyytäneet usein puheenvuoroa, niin en voi heille nyt myöntää sitä puheenvuoroa. Näin on puhemiestä päättänyt. Edustaja Babovic, olkaa hyvä. Kiitoksia, että sain puheenvuoron. Arvoisa puhemies, maailma muuttuu nopeasti eri palvelut, televiestinnässä, liikenne ja niin poispäin ovat suuri osa tämän päivän taloutta. Maailmasta tulee digitalisoituneempi, digitaalipalvelujen lukumäärä kasvaa. Tästä syystä Euroopan parlamentin täytyy antaa Euroopan komissiolle selkeä lähtökohta. Komissio neuvottelee EUn nimissä TISA-sopimuksesta. Rova Redingin mietintö on tasapainoinen, se antaa Euroopan taloudelle mahdollisuuden ja myöskin PK-yrityksille. Siinä kiinnitetään hyvin paljon huomiota työntekijöiden oikeuksiin ja pyritään välttämään ja torjumaan sosiaalinen polkumiini. Meidän täytyy saada aikaiseksi parempaa kuluttajan suojaa, kun me käytämme entistä useammin maailmanlaajuisia palveluja. Myöskin tietosuoja on yksi niistä osa-alueista, joita täytyy käsitellä hienovaraisesti. Meidän täytyy kiinnittää enemmän huomiota julkisiin palveluihin. Tämän täytyy olla yleis, suuren yleisön etujen nimissä. Kiitoksia. Edustaja Viktula. Kiitoksia oikein paljon, puhemies. Hyvä komission jäsen palvelukauppasopimuksista neuvottelu 23 kumppania. Äh, se on tällä hetkellä kaikkein äh, vaikein ja äh, rahoituksellisesti merkittävin kauppasopimus. Palvelukauppa, mm, palveluala kattaa 76 prosenttia työntekijöistä ja palvelumarkkinat ovat muuttuneet dramaattisesti internetin kehityttyä. Vaikka EUn palveluntarjoajat ovat kilpailukykyisiä globaaleilla markkinoilla, heillä on vaikeuksia päästä useille markkinoille oikeudellisten esteiden takia. Sen sijaan pääsy Euroopan markkinoille on liberaalimpi ja erityisesti pk-yritykset kärsivät tästä vastavuoroisuuden puuttumisesta vastavuoroisuus ei saa olla ainoa tavoite. Lisäksi täytyy olla korkea mm, työsuojelun taso ja kuluttajaoikeuksien taso. Olen iloinen siitä, että tässä mietinnössä pyydetään poikkeusta julkisille palveluille, kuten terveydenhuollolle ja koulutukselle, antaa valtiolle mahdollisuuden säädellä näitä palveluita. Edustaja Tomasik. Pozdravljam poziv na jačanje uloga Europskog parlamenta. Kiitos minä haluaisin tietää, miten parlamentti osallistuu tähän neuvotteluprosessiin, kun puhutaan kansainvälistä kauppasopimuksesta. Nykykäytäntö on a, täysin kestämätön kaikki ne sopimukset, jotka myös ovat hyviä, törmäävät vastustukseen kansalaisten silmissä, koska he ovat sitä mieltä, että heiltä piilotetaan jotakin. Sen pitäisi olla meidän ensimmäinen huolenaiheemme, avoimuus joka suuntaan. Sen pitäisi olla ensimmäinen prioriteetti mahdollisimman suurempi demokraattinen, paljon suurempi demokraattinen valvonta vai, voisi vaikuttaa hyvin suotuisasti neuvotteluihin, mutta jotkut ideologiset seikatkin, jotkut ideologiset taistelut, esimerkiksi sukupuolten välinen tasa-arvo ei saisi raskauttaa vaikeuttaa neuvotteluja kun me lähdemme avaimemaan, avaamaan markkinoita myös eurooppalaisille yrityksille muualle. Meillä, meidän ei pidä antaa mitään moraaliopetuksia muulle maailmalle. Meidän pitää luoda hyvät poliittiset puitteet, jonka avulla meidän yrittäjämme voivat päästä paremmin muille markkinoille, kun se on tähän asti ollut heiltä suljettuna. Edustaja Jakov. Paljon kiitoksia. Tuen neuvotteluja joita komissio tässä käy EUn puolesta, mutta haluan sanoa, että erittäin arvokas ja tärkeä väline, joka voidaan hyväksyä täällä parlamentissa, on sellainen, että sitä ei kyllä varmasti tueta, ellei suuri yleisö tunne kaikkia neuvottelu, neuvotteluiden yksityiskohtia. On äärimmäisen tärkeää, että tästä tulee avoimempi kansalaisten täytyy voida tueta tukea sitä, mikä täällä hyväksytään. Haluan tässä puhua esimerkiksi verkkovierailuongelmista, myöskin sähköinen kaupankäynti ja myöskin työntekijöiden oikeuksien suojelu ovat tärkeitä asioita. Myöskin paikallisviranomaisten oikeus tukea perinteisiä palveluja ja myöskin toissijaisuusperiaate ovat merkittäviä koulutusjärjestelmää, terveysjärjestelmää ei pitäisi tähän ottaa mukaan, koska sitten menetämme suuren yleisön tuen. Olisi kuitenkin hyödyllinen, että suuri yleisö tätä tukisi. Edustaja Vion. Gracias. El TISA junto al Kiitos. TISA ja TTIP CS ovat vapaan kauppasopimuksen kolmio. Monikansalliset yritykset haluavat pakolla saada säännöt läpi, jotta parlamentit ja oikeusistuimet voisivat ne hyväksyä. Ja tässä myös äh, orjuutetaan työntekijät ja asetetaan esteitä kaupalle. Tiisan on myös vain suurten kansallisten yritysten yhteenliittymä, liittymä, jolla rajataan työntekijöiden oikeuksia ja estävät heitä vapa- va- liikkumasta vapaasti vasem, vasemmalta me äänestämme ei. Me emme halua julkisten palvelujen yksityistämistä. Me emme halua myös väliaikaisuutta. Emme halua monikansallisten diktatuuria. Hyvät edustajat, EPP ja SD-puolue, miten te aiotte äänestää? Te tulette äänestämään tämän mietinnön puolesta. Silloin he antavat neuvotteluvaltuudet meidän nimissämme, että palvelut yksityistetään ja meidän oikeuksia ryöstetään. Ja silloin tämä koko mietintö joutuu monikansallisten yritysten käsiin. Edustaja Urtasun. Kiitos komissaari. Mm, komissaari Bove puhui tästä jo, minkä tyyppiset nämä sopimukset ovat, mutta Ehkä me voimme nyt ajatella, mitä me emme yhtyneet, missä me emme onnistuneet VTOssa, mutta meillä on vastassa suuri oppositio näille sopimukselle, koska ei haluta tähän julkisia palveluja. Meitä pelottaa, emmekä usko, että et, mitä komissio meille selittää meille näistä, mitä varauksia on. Me pelkäämme näissä, mitä sitten tapahtuu julkisissa hankinnoissa, mitä sitten tulee, kun tämä asetetaan kunnalliselle tasolle. Miten tämä sopimus toteutuu? Meitä huolita, huolestuttaa työoikeuksia, koska 70 prosenttia työntekijöistä työn, työskentelee palvelusektorilla. Hyvät edustajat, meidän pitää lähettää toisenlainen selkeä viesti tällä viikolla. Meidän pitää kyetä siihen, muuten emme äänestä tämän mietinnön puolesta. Emme me halua huonoja julkisia palveluja. Ei voida hyväksyä sitä, että käytetään positiivisia luetteloita näissä neuvotteluissa, koska emme myöskään hyväksy komission neuvottelumandaattia komissaarion komission edustaja sanoi, että täällä on Neuvottelut sujuvat hyvässä hengessä näiden luetteloiden mukana, mutta me vastustamme, jos näin tullaan tekemään. Kiitoksia puhemies. Minun äh, vaalipiirissäni kauppa ja palvelut ovat erittäin tärkeitä liike-elämälle. Yhdistynyt kuningaskunta vie eniten palveluja maailmaan, enemmän jopa kuin Yhdysvallat. Tämä ei ole vain fakta, vaan tämä on hallituksemme tilasto, jos arvostatte tätä ironiaa. Äh, haluan, että vaalipiirini ja ison äh, Britannian etuja puolustetaan, koska tuo ala... Äh, äh, työllistää yli 45 000 henkilöä minun vaalipiirissäni ja vielä enemmän Kaslassa. TISA sisältää myös julkisten, myös luonnollisten henkilöiden liikkumisen osapuolten kesken. Tarkoittaako tämä vielä enemmän massamaahanmuuttoa yhdistyneeseen kuningaskuntaan? lyhyestä virsi kaunis. Meidän täytyy puolustaa yhdistyneen kuningaskunnan statusta maailmanlaajuisena johtajana. Minä olen yhä huolestuneempi siitä, että TISA ei näin tule tekemään. Edustaja Sachshausen. Merci, monsieur le président. Euh, Kiitoksia. Kaupassa kaikki muuttuu sääntelyn kautta. Mikäli ei, niin se on huono asia. Tässä me painostamme, painotamme julkisia palveluja, niiden merkitystä, myöskin tietojen ja suojan ja vastavuoroisuuden merkitystä. Kuitenkin tässä on perustavanlaatuinen ongelma ja se on se tapa, miten nämä neuvottelut on käyty mandaatilla, joka ole selkeä, jonka kuitenkin pitäisi olla tärkeä. Ja varsinkin kun ajatellaan tätä pohja, joka on ollut VTO. Ja tässä on käytetty, olisi pitänyt käyttää se, sitä kokemusta ja, ja tässä olisi pitänyt olla YKkin pohjana. Nyt tässä kansalaiset eivät voi olla mukana. Parlamenttia ei kuunnella, se antaa jotakin neuvoja. Ja näin me emme voi saada aikaiseksi kansalaista, emme voi saada aikaiseksi demokratiaa ja saada kansalaisten luottamusta takaisin. Kiitos paljon. Nyt annan puheenvuoron komission edustajalle Rova Marströmille. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puhemies. Hyvät naiset ja herrat, kiitoksia mahdollisuudesta keskustella tästä tärkeästä sopimuksesta neuvottelemme. TISA on mahdollisuus saada aikaiseksi yhtälaiset kilpailuedellytykset palveluille ja kaupalle. Tällä on suuria potentiaaleja äh, yrityksille maailmanlaajuisesti, mutta myöskin Euroopan unionille, koska me olemme suhteellisen avoimia. Meidän täytyy kuitenkin varmistaa, että meidän yrityksemme voivat myöskin sijoittaa ulkomaille. Ja GATS sopimusta todellakin täytyy päivittää, jotta voidaan ottaa huomioon globaalit tarpeet ja myöskin tuo äh, juridinen varmuus on tärkeää. Se täytyy saada oikein, koska eihän vapaakauppa ole sinällään hyvä asia, vaan se tarkoituksena on saada aikaiseksi työpaikkoja ja investointeja, mutta totta kai tässä tarvitaan myöskin tiettyjä sääntöjä ja määräyksiä. Tarkoituksena on tehdä tästä monenvälinen sopimus. Olen täysin samaa mieltä huolenaiheiden kanssa ja tästä syystä EU on pyrkinyt niin kovasti eh, saa saman arkkitehtuurin mahdollisimman avoimeksi ja mukaanottavaksi niin, että vähitellen muut maat voivat myöskin osallistua, että se saadaan VTOn alaisuuteen. Se, että GATT-sopimus ei sisällä velvollisuuksia eh, että pidetään kiinni ILOn sopimuksista, niin kyllä EU aina pyrkii kaikissa kauppasuhteissa siihen, että että kumppanit myöskin toimisivat VTOn sääntöjen mukaisesti. Ja totta kai teemme myöskin jatkossa näin. Julkiset palvelut ovat aina näiden sopimusten ulkopuolesta. Tämä on hyvin selkeä mandaatissamme, jonka saimme jäsenvaltioida ja hyvin selkeä, myöskin siinä suhteessa, mitä te olette sanoneet. Julkiset palvelut, kuten koulutus, terveydenhuolto, vede, vesihuolto ja audiovisuaaliset, audiovisuaaliset palvelut eivät ole mukana. Niitä ei tarvitse yksityistää ja jos ne yksityistetään, niin tässä sopimuksessa ei ole mitään, eikä TTIPissä eikä mitään muut, missään muussakaan sopimuksessa ole sellaista, mikä estäisi paikallis- tai aluetason, mikäli poliittinen päätös tehdään, että se on taas julkisen puolen alaisuudessa. Ja myöskin oikeus sääntelyyn, siihen ei kosketa. Kaikkien tasojen viranomaiset voivat säädellä näitä, esimerkiksi terveysstandardeja, ja tämä ei tule muuttumaan. No sitten avoimuudesta, no kuten näette, me olemme todella pyrkineet EU-tasolla samanaikaiseksi tästä mahdollisimman avoimen te edustajat saatte kaikki asiakirjat, koska ne ovat verkossa. Mutta tässä on 22 muuta maata, emmekä me miten voi juridisesti, lainmukaisesti eh, julkaista esimerkiksi Perun, Australian, Uuden-Seelannin, Turkin, Pakistanin esityksiä. Tämä täytyy olla heidän ratkaisunsa. He eivät ole olleet yhtä avoimia kuin me, mutta me emme voi näitä julkaista. Ja tästä syystä esimerkiksi eh, maan luonnokset ovat siellä verkossa, mutta ne eivät välttämättä silti ole neuvottelujen osapuoli, jos on jokin luonnos tai ehdotus jostakin maasta. Jotkin täällä viittasivat siihen, että, että heti niihin puututtiin, mutta me pyrimme totta kai tekemään tästä entistä avoimemman ja varmistamaan, että olette tässä mahdollisimman paljon mukana. No, lopussa te, niin kuin jäsenvaltiotkin saatte tässä sanoa sananne. Neuvottelut pohjautuvat mandaatille, jonka meille on antanut 28 maata, ja teillä on totta kai myöskin sanasenne sanottavana tässä. Minä totta kai tiedän ne huolet, joita täällä ilmaisitte. Me pyrimme ottamaan ne huomioon, ja tiedostamme myöskin ne huolenaiheet, joita ihmisillä on tämän talon ulkopuolella, mutta tiedän myös, että meillä on hyvin paljon työttömyyttä Euroopan unionissa. Miljoonat ihmiset ovat edelleen ilman työpaikkaa ja TISA ja muut kauppasopimukset ovat tapa luoda työpaikkoja, investointeja Euroopassa ja kasvua, jota todellakin tarvitsemme. Meidän täytyy saada tämä tasapaino. Uskon, että teidän panoksenne avulla ja neuvottelujen edistyessä, ja kierroshan käydään nyt myöskin tällä viikolla, niin uskon, että yhdessä me saamme tämän sopimuksen aikaiseksi, jossa löydetään myöskin oikeanlainen tasapaino, jota täällä monet ovat pyytäneet. Ja erittäin mielelläni jatkan keskustelua teidän kanssanne. Kiitoksia Rova Reding aivan erinomaisesta työstä, siitä, että olette saaneet laajan tuen myöskin muilta valiokunnilta ja myöskin varjoesittelijöiltä. Oikein paljon kiitoksia uudelle puhemiehelle. For two minutes, Vivian Reding, please. Ja nyt annan puheenvuoron esittelijälle Rova Redingille kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, kuten monet kannanotot, joita olemme täällä kuulleet, muodostavat yhteisen rintaman vaatiakseen täydellistä kattavaa kokonaista avoimuutta oikeudenmukaisemmille kaupallisille säännöille. Pitää saada avoimiksi monen paljon avoimemmat kahden vastavuoroiset markkinat, joita pitää olla, joissa pitää olla hyvät säännöt. Keskeiset poliittiset puolueryhmät ottavat asiat nyt käsiinsä. Globalisoituminen, digitalisoituminen talouksissamme on tosiasia. Kysymys kuuluukin seuraavasti, haluammeko me, että Eurooppa on tullivapaa manner ja tuleeko siitä temmelyskenttä, jos ei ole mitään sääntöjä, mitään mitään uskomuksia mihinkään. Emmehän me näin halua. Me haluamme sää kirjoittaa uudet pelisäännöt tänä päivänä, jotta emme sitten joudu uusien pelisääntöjen armoille huomispäivänä. Me haluamme yrityksiämme suojelevia sopimuksia, jotka suojelevat myös kansalaisiamme. Kyllä me haluamme muuttaa politiikkaa. Vuoden 2014 Eurooppa-vaaleista uusi tuuli puhaltaa EUn kauppapolitiikassa ja tämän mietinnön myötä parlamentti on valmis vetämään purjeet ylös ja toivoo, että muut tulevat perässä. Se tarkoittaa uutta kasvua Euroopalle, uutta kilpailukykyä yrityksille, turvallisuusverkkoa, turvaverkkoa kansalaisillemme. Minä vetoan tässä poliittisiin päättäjiin ryhmiin, jotta ylläpidä ylläpidämme tukea, jotta ne ylläpitävät tuke, tukea. Vain suurella laajalla enemmistöllä täysistunnossa voimme ottaa huomioon kaikki Euroopan parlamentin vaatimukset, kuten Inta-valiokunnan puheenjohtaja sanoi. Text selkeä ei tekstille, selkeä, selkeä kyllä tekstille, selkeä ei huonoille kompromisseille. Paljon kiitoksia, kiitoksia edustaja Reding. Näin päätämme keskustelun.